Hyvät kuulijat, pyytäisin Myślę, że możemy zaczynać. Varmaankin voimme aloittaa. Vielä kerran. Yhteinen kulmistilaisuus. Kolme valiokuntaa mukana. Envitre ja Agri. Kaikkien valiokuntien, näiden maiden työvaliokuntien puolesta haluaisin toivottaa tervetulleeksi varapuheenjohtaja Mia-Petra Kumpulan ITRE-valiokunnasta, joka on puheenjohtajana toisessa osuudessa – Olemme siis yhteispuheenjohtajia. Sitten Envi-valiokunnasta varapuheenjohtaja. Ja hän ei päässytkään vielä. Metsäalalla halutaan tukea kattavaa johdonmukaista lähestymistapaa. Metsään liittyy monia etuja. Joskus en arvosta niitä tarpeeksi. Ja halutaan ottaa koko metsäsektorin arvoketju huomioon. Euroopan parlamentti hyväksyi huhtikuussa vuonna 2015 päätöslauselman metsästrategiassa, jossa painotetaan, miten avainasemassa oleva merkitys on tasapainoisella metsän kehittämisellä ja sen roolilla taloudessa, monifunktionaalisella roolilla. talousympäristö ja myöskin se, että täytyy varmistaa sektorikohtaisten politiikkojen parempi koordinointi, niiden erityisesti, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti metsään. Sitten komissio julkaisi monivuotisen suunnitelman metsä- strategian soveltamisesta. Siellä on konkreettinen toiminta, toimin, toimiluettelo vuosille 2015-2020. Tähän liittyy myös väliarviointi. Ja nyt on hyvä hetki arvioida strategian toteutumista, myönkin ottaen huomioon uuset esiin tulevat haasteet, kuten ilmastoon ja energiakehykseen liittyvät haasteet vuonna 2020, tutkimus, innovaatio ja myöskin ottaen huomioon YMPn tulevaisuus. Erityisesti maankäytön osalta. Ja sekä se, että talouskasvua täytyy vahvistaa, luoda työpaikkoja maaseutualueille. Tiedämme, että metsä talous ei pelkästään anna raaka-aineita, vaan sillä on suuri myönteinen merkitys ympäristöön. Mutta se tarkoittaa myös konkreettisia työpaikkoja. Moniulotteinen lähestymistapa siis. Tämänpäiväiset alustukset heijastuvat tätä tilannetta siis ollaan jaettu tämä kahteen sessioon. Näin on sihteeristön tasolla ajateltu ja suunniteltu sekä myöskin valiokunnan puheenjohtajistossa on päätetty niin, että minä olen ensimmäisessä osuudessa puheenjohtajana, sitten ITREn edustaja toisessa osuudessa. Ja kussakin osuudessa on kaksi lyhyttä esitystä. Ja nyt haluaisin vedota ja myös pahoitella sitä, että nämä ovat vain kahdeksan minuutin esityksiä. Jäsenillä on sitten minuutti aikaa esittää kysymyksiä jollekin asiantuntijalle. Meillä on siis tiukka aikataulu kuulemistilaisuudessa ja myöskin aihealueen rajattu. Tietysti pyydämme komission puheenvuoroa alussa. Rova Loris Hoffman, joka vastaa maaseudun kehittämisestä Agripa-osastolla. Hän esittelee lyhyesti metsästrategian toteuttamista eh, nykyisestä näkökulmasta ja nykytapahtumien valossa. En nyt esitä sen tarkemmin sessioiden järjestystä ja esitylistaa. Käsitellään ne sitten, kun ne tulevat vastaan. Pyydämme, että ei ylitettäisi 10 minuuttia. Pahoittelen kovasti, mutta tällainen aikatalouden hallinto, niin kuin sanotaan nykyään. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin terveiset komission jäseneltä Hoganilta. Hän nyt ei ikävä kyllä päässyt tänään paikalle tähän tärkeään kokoukseen, mutta hänen puolestaan haluaisin kiittää Euroopan parlamenttiin jäseniä siitä, että he ovat olleet aina kiinnostuneita EUn metsästrategiasta ja sen monivuotisesta toteuttamissuunnitelmasta. Meillä on kolme tärkeää valiokuntaa, jotka nyt keskustelevat tästä asiasta tänään yhdessä. Vuosi sitten komission jäsen Hogan tuli ensimmäiseen kolmen valiokunnan yhteiskokoukseen. Silloin keskusteltiin ensimmäisen kerran ja puhun nyt siitä, mitä on tapahtunut sen jälkeen ja mitä toimia on kaavailtu tulevaisuudelle. Viimeisen vuoden aikana metsäpolitiikasta on puhuttu paljon EU:ssa. Tämä johtuu myös siitä, että yhä enemmän on kysyntää metsäpohjaisille tuotteille ja palveluille, ja se johti siihen, että monet EU-politiikan alat sisältävät nyt aloitteita, jotka ovat tärkeitä metsien ja puiden kannalta, erityisesti kun ajatellaan energiaa, innovaatiota ja ympäristökysymyksiä. Mutta ensin hiukan surullisempi uutinen tältä vuodelta, eli metsäpalot, jotka olivat hyvin rankkoja tänä vuonna, suorastaan ennennäkemättömiä. Ja EUn metsäpolitiikka on nyt ollut otsikoissa. Eli meillä on vakavia vaurioita metsissä, mutta vieläkin tärkeämpää ja surullisempaa on se, että näissä metsäpaloissa myös kuollut ihmisiä. Ja haluaisin osoittaa surun valitteluni näiden metsäpalojen uhreille ja heidän omaisilleen. EU auttaa jäsenvaltioita näissä haasteissa. Meillähän on korkeampi metsäpaloriski ja muita uhkia. Meidän täytyy keskittyä palojen torjuntaan ja korjaamispolitiikkaan erinäisillä välineillä, joita meillä on käytössämme. Erityisesti kun ajatellaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, mutta myöskin siviilisuojelumekanismin kautta, aluepolitiikan kautta, tietojärjestelmien kautta ja ilmasto- ja ympäristöpolitiikan avulla. Jos nyt katsotaan näitä menoja, joita on varattu metsäpaloihin ja äärimmäisiin tapauksiin, niin 2014-2020 jaksolla tämä summa oli 2,4 miljardia. Ja 70 prosenttia tästä summasta on suunnattu ennaltaehkäisyyn ja 30 prosenttia sitten korjaustoimiin. Eli ennaltaehkäisy on tärkeä osa, kun torjutaan näitä uhkia ja metsäpaloja ja muita äärimmäisiä luonnonilmiöitä. No, metsäpalojen jälkeen komissio alkoi miettiä, tarvittaisiinko muita EUn toimia, erityisesti kun ajatellaan ennaltaehkäisyä, nyt kun ajatellaan ilmastonmuutoksen tulevia vaikutuksia. Portugalissa on ensi helmikuussa konferenssi, ja komission ehdotus tuli juuri, ja se koskee siviiliväestön suojelukapasiteetin vahvistamista. No sitten EUn metsästrategia, joka hyväksyttiin vuonna 2013 ja joka pohjautuu kestävälle metsien hallinnoille. Ja tarkoituksena on myöskin muistaa toissijaisuusperiaate. Ja sitten meillä on monivuotinen toimintasuunnitelma, Ja haluaisin nyt ihan lyhyesti puhua näistä seitsemästä alasta ja kertoa teille, missä nyt mennään. Eli ensinnäkin kestävän metsäpolitiikan rooli. Sehän on osa yhteistä maatalouspolitiikkaa, eli me tuemme maaseutuyhteisöjä, kun ne pyrkivät mukautumaan muutoksiin metsäalalla kokonaisbudjetti, joka tällä hetkellä on ohjelmoitu jäsenvaltioille metsäasioihin, on yli 7 miljardia euroa julkisia menoja vuosina 2014-2020. Täytäntöönpano toisi noin 500 000 hehtaaria uutta metsää, 70 000 hehtaaria uutta viljelyalaa, 400 000 hehtaaria, Natura 2000 alueita ja 1,4 miljoonaa hehtaaria muita metsäalueita, jotka liittyvät eri tavalla erinäisiin ilmasto- ja ympäristösitoumuksiin. No sitten kun ajatellaan kestävyyttä ja kilpailukykyä metsäpohjaisella, metsäpohjaisten tuotteiden ja palveluiden osalta, niin tällä hetkellä metsätalous on lähes samalla tasolla kuin ennen kriisiä, ja se on tietysti erittäin myönteinen merkki tälle alalle. Kestävän kehityksen säännöt vaikuttavat siihen, että voidaan parantaa investointeja tälle alalle, kun on riittävät takeet siitä, millä tavalla biomassaa tuotettaan yhteiskunnalle ja loppukäyttäjille. No sitten kolmas asia. Metsillä täytyy tukea ilmastopolitiikkaa, meidän täytyy vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja meidän täytyy korvata fossiilisia polttoaineita innovatiivisilla tuotteilla. Pariisin sopimuksen jälkeen LULUCF-asetus, josta nyt neuvotellaan tällä hetkellä neuvoston kanssa, vaikuttaa siihen, että nyt metsillä on keskeinen rooli EUn ilmastopolitiikassa. Mutta metsät ovat myöskin haavoittuvaisia ja EUn metsästrategiassa kannustetaan jäsenvaltioita priorisoimaan investointeja, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. metsien ja niiden ekojärjestelmien suojelu edellyttää, että parannetaan Natura-direktiivien täytäntöönpanoa. Natura 2000 verkostoon liittyvät myöskin metsät. Ja kun ajatellaan ihmisiä ja taloutta, niin komissio haluaa tarttua tähän haasteeseen ja se vahvistaa yhteyksiä luonnon, talouden ja yhteiskunnan välillä ja sen toimet ovat merkittäviä metsien kannalta. Innovatiiviset metsätuotteet ja käytänteet ovat mukana aloitteissa, jotka liittyvät eurooppalaisen innovaatiokumppanuuteen raakamateriaalien ja biotalouden osalta. Komissio on juuri tarkastellut biotalouden strategiaa ja toimintasuunnitelmaa. Ja siinä on todettu, että tällä strategialla on saatu mukaan julkisia ja yksityisiä investointeja, mutta lisää pitää tehdä, jotta voidaan laajentaa biopohjaisten tuotteiden markkinoita. Komission biotalouskeskus, joka juuri perustettiin, ja strategian uudistaminen auttavat meitä paikkaamaan näitä puutteita. Sitten metsäpolitiikan kehittyminen. Pysyvä metsäkomitea on erittäin tärkeä foorumi, jolla keskustellaan koordinoinnista ja politiikan johdonmukaisuudesta komission ja jäsenvaltioiden välillä kaikkiin metsään liittyvissä asioissa. Komitea seuraa tarkkaan kehityskulkuja biotalouden ja luonnon monimuotoisuuden alalla. Ja meillä on yhteistyötä muidenkin foorumeiden kanssa. Tässä komiteassa on mukana sidosryhmiä. Siellä on kansalaisyhteiskunnan keskusteluryhmä ja sitten erikseen vielä asiantuntijaryhmä. Ja huomenna nämä kaksi ryhmää kokoustavat. Ja silloin keskustellaan juuri EUn metsästrategiasta. Ja sitten viimeinen kohta. Eli metsä globaalisti katsottuna. EU on aina ollut kansainvälisten aloitteiden eturintamassa, mitä tulee laittomin hakkuisiin – Meillähän on mukana tässä erinäisiä hallituksia, ja tällä tavalla on saatu aikaan huomattavia tuloksia. Lisäksi me olemme edistämässä kestävää metsänhoitoa koko Euroopan tasolla Forest Europein kautta ja esimerkiksi YK metsäfoorumilla. Eli komissio tekee nyt työtä, jotta saisimme tuloksia metsästrategiasta ja olemme sitoutuneita strategian pääperiaatteisiin ja tavoitteisiin. Niiden avulla voimme tarttua metsiin liittyviin haasteisiin Euroopan unionissa ja kansainvälisellä tasolla. Nyt aletaan arvioida strategian täytäntöönpanoa ja tulokset ovat sitten saatavana ensi vuonna 2018. Ja tällä tavalla voimme sitten nähdä, mitkä ovat prioriteetit tämän täytäntöönpanokauden toisessa vaiheessa. Voimme katsoa, mitä puutteita ja tarpeita on, kun ajatellaan uutta kehitystä, joka liittyy metsään. Kiitos. Kiitos johtaja Hoffman. Sitten ensimmäinen osio. Euroopan metsätalous, metsänhoito ja metsäsektori maaseudun kehittämisen politiikan yhteydessä. Asiantuntijana on Euroopan metsäinstituutin johtaja herra Palahi. Hän toimii myös kansainvälisillä areenoilla. Toinen henkilö herra Granholm, jolla on useampi vuotinen kokemus metsäalalta. EUn työryhmän varapuheenjohtaja, joka käsittelee metsästrategiaa. Asiantuntijoilla on kahdeksan minuutin puheenvuorot Herra Palahi saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, lyhyessä alustuksessani niin haluaisin esittää joitakin mietteitä ja faktoja eurooppalaisista metsistä kestävän kehityksen perustana. Aloittaisin käsittelemällä metsiroolia siinä, kun siirrytään fossiilisten polttoaineiden käytöstä uuteen paradigmaan, jota tarvitaan kipeästi, jotta äh, talouskasvu voi tapahtua uusiutuvien kehyksissä ja sen pitäisi perustua uusiutuvaan energiaan, uusiutuviin biologisiin resursseihin, joka olisi sitten perustana kestävälle taloudelle. Biotaloudesta pitäisi tulla vaurauden eteenpäin vievä voima kestävässä kehityksessä, mutta miksi metsäresurssit ovat niin tärkeitä perustana kestävälle taloudelle. Koska kun pitkällä aikavälillä energiasektorilla voidaan luopua hiilestä, niin siltikin täytyy tuottaa rakennusmateriaaleja, pakkausmateriaaleja, vaatteita ja niissä täytyy vielä luottaa hiileen. Kuitenkin jos nyt sitten ilmastonmuutoksen perimmäisiin ongelmiin halutaan puuttua, niin tällaiset materiaalit ja materiaalille täytyy tulla fossiilisista polttoaineista vapaasti. Pääasiassa luonnon uusiutuvista hiilineutraaleista luonnonvaroista. Mutta jotta biotaloudessa onnistuttaisiin, niin ei pitäisi keskittyä fossiilisten korvaamiseen uusiutuvilla tai biologisilla, vaan ennen kaikkea puuttua siihen, että taloudessa ei ole pystytty arvostamaan luonnon pääomaa. Eli biotalous antaa mahdollisuuden saada aikaan synergioita talouden ja ekologian välisessä suhteessa. Ja tässä yhteydessä metsissä on suurin potentiaali, ja niillä pitäisi olla keskeinen osa kestävän biotalouden kehittämisessä, joten selittäisin miksi. Ensinnäkin eurooppalaiset metsät ovat tärkein maan biologinen infrastruktuuri mantereella. Ne kattavat noin 40 prosenttia alueesta, mutta myös sen vuoksi, koska ne ovat suurin hiilinielu luonnon monivuotoisuuden kehto. Joten periaatteessa metsät ovat maatalouden yhteisöjen ja urbaanien yhteisöjen kriisinsietokyvyn kestävyyden ehto. mutta nyt sillä on toinenkin tärkeä rooli. Hoidetut metsät ovat päälähde eh, uusiutuville biologisille voimavaroille, johon kun liitetään biotalouden eh, tekijöitä, niin voidaan saada hyviä vaikutuksia aikaan. Nämä materiaalit voivat korvata fossiiliperustaiset tuotteet ja saada aikaan paremmat ympäristövaikutukset rakentamisessa, tekstiiliteollisuudessa, kemian teollisuudessa tai muoveissa. Sen vuoksi metsäsektorilla on suuri potentiaali auttamaan muita sektoreita siirtymään kiertotalouden ratkaisuihin. Mutta metsäpohjainen sektori ei ole lupaus tulevaisuudesta, vaan se on jo nyt tärkeä talouden realiteetti. Joskus sitä aliarvioidaan kovasti, mutta kuten tästä taulukosta näkee, niin metsäaloilla on suuri taloudellinen mittakaava, suurin piirtein se kuin muilla. Tekstiilit, muovit ja teräs yhteenluettuna. Sen lisäksi metsäsektori tarjoaa yli 3,5 miljoonaa työpaikkaa yli 400 000 yritykselle Periaatteessa kilpailukykyinen metsän biotalous tarjoaa suuria mahdollisuuksia jakaa vaurautta, työpaikkoja, infrastruktuureja ja investointeja kautta maaseutualueiden. Mutta haluaisin myös painottaa, metsä ei ole tärkeä maaseutualueiden säilymisessä, vaan sen merkitys kasvaa kestävien kaupunkien rakentamisessa. Miksi näin? Periaatteessa puu on ainoa merkittävä uusiutuva rakennusmateriaali, jota voidaan kasvattaa kestävästi. Kun rakennuksessa käytetään puuta, niin se on yksi tehokkain tapa, joka on hillitä ilmastonmuutosta. Sillä korvataan periaatteessa terästä ja betonia puulla voidaan vähentää rakennuksen hiilijalanjälkeä noin 50 prosentilla. Tämä on kovin merkittävää, jos ajatellaan, että rakennussektorilla käytetään, tai se edustaa 35 prosenttia hiilipäästöistä, mutta metsistä ei saada pelkästään puuta. Myöskin kaupunkin metsäalueella on suuri merkitys viilentämisessä ja lämmittämisessä. Näistä Kaikista syistä metsiä kutsutaan tulevien älykkäiden kaupunkien selkärangaksi. Haluaisin vain osoittaa näillä esimerkkeillä se, sen merkityksen, mikä nykyään metsillä on, ja myöskin sen potentiaalin kestävässä kehityksessä. Kuitenkin, jotta potentiaali saataisiin liikkeelle ja jotta varmistetaan ilmastonmuutoskestävyys, mukaan lukien luonnonkatastrofien kasvava vaikutus, niin on Tarvitaan kipeästi sitä, että kehitämme kattavan tieteeseen perustuvan pitkän aikavälin politiikkakehyksen, josta saadaan oikeat kannusteet ja jonka avulla saadaan oikeat investoinnit liikkeelle kestävään metsänhoitoon, jotta saadaan aikaan metsän hyveiden kehä, jossa on teikos hallinnointi, metsän kriisinsietokyky ja kestävä biotalous. Tällainen hyveiden kehä on myös edellytys sille, että voidaan torjua ilmastonmuutosta tehokkaasti. Eli tässä yhteydessä EUn metsästrategia on hyvin äh, merkittävä asiakirja, jossa on kaikki osatekijät, tavoitteet ja prioriteetit mukana. Mutta se ei ole tärkein kysymys. Se on mielestäni se, että onko metsästrategia nykyisin se, mihin viitataan politiikkaa kehitettäessä, ja jos ei, niin miksi ei, ja mitä pitäisi tehdä, jotta strategiasta saadaan toimintaa. Haluaisin päättää painottamalla tarvetta tehokkaaseen tiedepolitiikan liittymäpintaan perustana politiikan kehittämiseen. Tällainen tiedepolitiikka vuoropuhelu puuttuu tällä hetkellä metsästrategiasta ja metsähallinnon rakenteista. Ja ilman vahvaa tiedepolitiikkaa ei pystytä toteuttamaan tehokkaasti metsästrategiakaan. Kiitos kovasti. Kiitos mielenkiintoisesta alustuksesta pidimme myös aikataulusta kiinni. Sitten herra Granholm, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Ensiksi haluaisin onnitella parlamenttia järkästi näitä kolmea valiokuntaa tämän julkisen kuulemisen järjestämisestä. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, kuinka paljon kiinnostusta parlamentti on viime vuosina osoittanut metsäkysymyksiin. Olemme oikein tyytyväisiä tähän. Kiitän myös kovasti omasta puolestani, että meillä on mahdollisuus pohtia Minkälaisia ensikauden kokemuksia meillä on EUn metsästrategian täytäntöönpanosta ensi vuosina? Pääviestini ovat ensimmäisessä diassa. Ensinnäkin me uskomme, että EUn metsästrategia on hyvä asiakirja. Mutta haasteet alusta lähtien ovat olleet, miten lisätä johdonmukaisuutta ja koordinaatiota politiikan täytäntöönpanossa ja valmistelussa. Minä kuten metsästrategia painotamme, että metsät ja kestävä metsähoito luovat sillan maaseudun, kaupungin ja teollisten ekosysteemien välillä. Täytyy myös miettiä aseta eri mitassa, esimerkiksi paikallista, kansallista ja globaalia ympäristöä. Mutta kun tätä toimeenpanoa etenee, meillä on paljon mahdollisuuksia parantaa ja pohtia myös politiikan laatimista, täytäntöönpanoa ja sen arviointia. Sitten kysymys sitä, kuka toimii. Tämä strategia koskee kaikkia komission eri pääosastoja, eri jäsenvaltioita, parlamenttia, pysyvää metsäkomitea ja kaikkia muita sidosryhmiä. Mitä tästä eteenpäin? Me haluaisimme nähdä metsän osana ratkaisua. Ja tässä suhteessa metsäsektorin ja strategian täytyy tuottaa tuloksia edelleen. Meidän täytyy pitää metsäkysymykset poliittiseen esityslistaan kärjessä myös vuoden 2019-2020 jälkeen. Ja me toki haluaisimme että metsäkysymykset olisivat osa uuden komission työohjelmaa ja parlamentin esityslistaa. Meillä on paljon menestystarinoita. En halua uppoutua yksityiskohtiin, mutta saanette diat myöhemmin ja täytäntöpanoa komitean edustajat ovat painottaneet niitä. Tässä painotaan muiden politiikkojen ja välineitä johdonmukaista maaseudun kehittäminen, biologinen monimuotoisuus ja biotalous ja niin poispäin. Meillä on hyvä täytäntöpano kehikko. Oikein hyödyllisiä tutkimuksia on tehty useampiakin täytäntöönpanoista. Mutta jossakin tapauksessa kysymys on edelleen kuinka tuloksekasta EUn metsästrategian täytäntöpano on ollut. Kokemus täytäntöpanosta osoittaa, että myönteisimmät esimerkit koskevat alueita, joissa tehdään yhteistyötä koko strategian koko strategian valmistelu tapahtuu jäsenvaltioiden ja komission kesken ja työohjelmassa arvioitiin kestävän metsähoidon kriteerejä. Siinä mietittiin biomassan käyttöstä riippumatta, että tämä johti riskipohjaiseen lähestymistapaan. Mikä on osa komission ehdotusta uusiutuvasta energiasta? Yhteistyö eri ryhmien kanssa on vakalla pohjalla. Ja näiden julkisten kuulemisten kautta parlamentin rooli on oikein aktiivinen. Meillä on myös esimerkkejä alueista, joissa on vielä parantamisen varaa Yksi hyvin ajankohtainen aihe tämä niin sanottu LULUCF-asetus. Älkää huolestukaan puhu sen yksityiskohdista. Alleviivaisin kuitenkin, että sitä ei kummemmin mainittu EUn metsästrategiassa. Meillä on vähän kysymyksiä siitä fakta- tai informaatiopohjasta, jolla komission pohjautuu. Tässä ei ole ollut kovinkaan paljon huomiota sosioekonomiselle vaikutukselle osoitettu. Ja sitten kysymys ehdotuksen kasvu- ja työpaikkavaikutuksista. myös tutkimus ää, komission toimivaikutuksesta metsäteollisuuden arvoketjulle. Tästä pahemmin seurantaa tullut kuitenkaan. Mutta jos me haluamme tehokasta tuloksellista politiikkaa, täytyy pitää huolta siitä, että meillä on hyvä informaatiopohja sille. Mitä sitten tulevaisuudessa painottaa enemmän? On ihan selvää, että me haluamme päivittää kytköksiä ja johdonmukaisuutta tuleviin politiikkoihin. Ja me haluaisimme metsälle näkyvän rooliin tulevassa biotalousstrategiassa, maaseudun kehittämisessä, investoinnissa, tutkimuksessa niin poispäin. Me haluamme vahvistaa informaatiopohjaa. Tämä on herkkä kysymys muille jäsenvaltioille. Mutta uskon, että jos meillä on tällainen modulaarinen lähestymistapa, voisimme parantaa informaatiomäärää. Ja meidän pitäisi käyttää myös kehittyneempää teknologiaa. Toivottavasti kestävän metsänhoidon suhteen siihen meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota ja koko arvoketjuun. Meidän täytyy olla myös johdonmukaisia paikallisella jäsenvaltio EU- ja globaalilla tasolla. Kun me mietimme esimerkiksi tulevaa toimintaa glo- globaalin metsi- metsäkadon suhteen, miksi me keskitymme ainoastaan ongelmaan, miksi me meillä ei olisi positiivisempi lähestymistapa ja toimintaa ohjelma, semmoista kestävä metsähoito. Vaan kysymys on, miten parantaa tulevaisuudessa. Tavoittaisi enemmän resursseja, enemmän tapaamisia, enemmän ad hoc työryhmiä pysyvässä metsäkomiteassa muiden sidosryhmien kanssa. Meidän täytyy parantaa koherenssia ja yhteistyötä. Jäsenmaiden täytyy tehdä myöskin kotiläksyt. Komission ei ehkä tarvitse se kaikkea tehdä EU-tasolla. Ehkä voisimme tehdä jotain kansainvälisellä tasolla näitä prosess- sen prosesseja hyödyntää. Lopuksi puheenjohtaja. Tee eteenpäin. Me ehdotaan meitä, jatketaan EU-metsästrategian yhteistä täytäntöönpanoa. Arvioimme sitä kunnolla nyt. Ja toivomme, että metsästrategia olisi uuden parlamentin ja komission ykkösprioriteetteja. Ja tässä hengessä täytyy jatkaa työtä muilla foorumeilla ja pitää metsäkysymykset tärkeänä. Kiitos. Jako pierwszy... Kiitos. Ensimmäisessä puheenvuoroa on pyytänyt edustaja Agnew. Olkaa hyvä. Edustaja Agnew. Thank you, Chairman. I, I'm quite pleased I am. Kiitoksia. On hienoa olla ensimmäinen puhuja, koska varmaan tiedätte, mitä aion sanoa metsätalous ei kuulu EUn alaan. Ja sitten täällä kuunnellaan näitä esityksiä ja vieraatkin sitten ehkä kuvittelevat, että EUlla on toimintavaltaa metsäasioissa samalla tavalla kuin maataloudessa ja muissa asioissa, mutta ei niin ole. Ja täällä on paikalla nyt meppejä, joiden pitäisi edustaa jäsenvaltiossa ihmisiä, niin te olette nyt auttamassa komissiota kaappaamassa valtaa. Teidän teillä ei ole oikeutta puhua tästä asiasta. Ja jos tämä jatkuu näin, niin tämä luo ennakkotapauksen, koska jos komissio voi puuttua tähän, niin miksei se voisi puhua sitten vaikka henkilökohtaisiin kontakteihin tai koulujen opetusohjelmiin tai siihen, miten terveydenhuolto järjestetään jäsenvaltiossa. Tälle ei ole mitään tekosyytä, ja ihan turhaa kuvitella, että tämä parantaisi jotenkin ilmaston tilaa. Eli kysyisin, jos jäsenvaltiot eivät noudata sääntöjä, eivätkä kuuntele komissiota, niin viedäänkö asia sitten EU-tuomioistuimeen? Kiitos. Tak, wszyscy o tym wiemy. Kaikki tiedämme tästä. Mutta yhteistyö, tietyt koordinointitoimet ovat tarpeen yhteisen hyvän vuoksi. Edustaja Vaitsi. Ja, zu diesem Thema. Ich finde... Niin tästä teemasta. EUn pitäisi metsänhoidosta huolehtia. Kyllä, jos haluamme käsitellä ilmastonmuutosta vakavasti, niin silloin pitäisi selittää minulle, miten avohakkuu sitten pitäisi hyödyttää ilmastonmuutoksen torjuntaa ihan oikein, että EU ja parlamentti käsittelevät kysymystä. Ja toinen kysymys vielä. Usein osoitamme sormella muita kuin eurooppalaisia maita, kun puhutaan vaikka mm, erämetsien hakkuista ja avohakkuista ja miten ne la- laajenevat Bulgaria, Romania, Puola on tapauksia omassa kodissamme. Tällaista tapahtuu myös juuri sen vuoksi on hyvin merkittävää, että puhumme siitä, että miltä kestävä metsähoito Euroopassa voi näyttää, koska myöskin aktiiviset viltilijät, nehän ovat myös vestraviljelijöitä osittain, niin heillekin on erityisen tärkeää, että miten hinnanmuodostus tapahtuu. Jos äh, lehtimetsä ei saa hintaa, niin sitten tulee enemmän sekametsiä, joita tarvitsemme ilmastonmuutoksen vuoksi ja ekologisista syistä. Ja kiitän kovasti tästä arvokkaasta työstä. Kiitos. Haluaisin muistuttaa, että Toisen ja kolmannen session jälkeen on myös mahdollisuus ottaa kantaa ja kysyä. Nyt herra Flanagan. Uh, thank you very much. Um, I've... Kiitos. Minulla on kysymys herra Palahille. Ja jos hän on nimen oikein, hän mainitsee tehokkaan tiedepolitiikkaa. Hän halusi mainita sanan tiede. Minä olin biomassan tukija keinon tuottaa energiaa omassa maassa, niin mutta sen jälkeen olen oppinut sitä aika paljon enemmän, ja erityisesti niin professori Tim Sertsingerilta se, että biomassa poltetaan Newcastleissa, joka nyt ilmi, että, että se luo 70 prosenttia enemmän ää, kasvihuonekaasuja, kun ne saisi poltettu hiiltä. Ja meillä on tosin Paul Brennanin, ja hän sitten kysymyksen herra Seltsingiltä, olisiko parempi siirtyä takaisin hiileen? Sanoin, kyllä. Kuittaa todella ihmeelliseltä, kun asia miettii, ja faktat osoittavat, että tämä on totta, eikä hän olisi pysynyt tässä kauhean pitkään, jos hän levittäisi valheita. Eikä tässä ole kysymys siitä, koska kun puut kaadetaan, niin sitä ei paljon hiiltä enää sitä sidota. Oletteko te perillä tästä tutkimuksesta ja mitä te mietitte tästä? Hän voisi sitten, että yksi hehtaari aurinkoenergiaa tuottaa yhtä paljon energiaa kuin sata hehtaaria metsätaloutta. Mitä te tästä mietitte? Ja se oli minun tyttäreni, joka soitti. Prosił pan czas. Sitten edustaja Müller. Kiitoksia. Euroopan metsästrategian piti olla väliaikainen suunnitelma, jotta voitaisiin vahvistaa kestävää metsätaloutta ja jotta voitaisiin mahdollistaa jatkokehitys innovaatioiden osalta tällä alalla. Eli tätä nyt ei pidä unohtaa. Ja tietysti ilmasto ilmaston suojelu ja luonnon monimuotoisuus suojelu ovat tärkeää, mutta tässä on kyse myöskin siitä, että kyse on yksityisomistajien omaisuudesta. Te puhuitte siitä, että tämä pysyvä metsäkomitea ei pysty vaikuttamaan riittävästi näihin komission pääosastoihin. Eli onko tässä asiassa nyt johdonmukaisuutta? Ja kun ajatellaan metsänomistajien etuja ja metsästrategiaa, juuri kun ajatellaan tätä LULUCF-kysymystä tai tätä CAP-keskustelua, joka on tulossa, niin onko nämä otettu riittävästi huomioon? Ja katsotteko, että meidän pitäisi olla enemmän yhteydessä asiantuntijoihin, jotta myöskin metsänomistajat olisivat riittävästi edustettuina täällä? Kiitos. Sitten Rova Virkkunen. Kiitos, haluan kiittää asiantuntijoita Kuten kaikki tiedämme, metsäpolitiikka on jäsenvaltioiden toimivaltaa, mutta mielestäni on kovin tärkeää, kun käsittelemme niin paljon ilmasto- ja energialainsäädäntöä, että otetaan huomioon myös metsät, kun ne ovat niiden politiikkojen tärkeä osa. Ja jos ymmärsin oikein, asiantuntijamme sanoitte, että metsästrategia on yleisesti ottaen aika hyvä – vai puuttuuko jotain, mitä voisi ehdottaa lisättäväksi metsästrategiaan? Sanoitte myös, että vaikkakin päätekijä on se, että yritetään saada strategiassa enemmän johdonmukaisuutta ja koordinointia aikaan, niin ehkäpä strategia olisi kuitenkin liian he- heikko, että se ei vaikuta politiikkaan ja politiikan valmisteluun niin kuin se pitäisi. Ja mainitsittekin jo, että että pitäisi käyttää olemassa olevan metsäkomitean asiantuntemusta enemmän kuin arvioidaan vaikutuksia ja valmistellaan politiikkaa. Oitaisikin jotain muita neuvoja? Miten voitaisiin saada parempia vaikutusten arviointeja aikaan Euroopan tasolla metsän puolella? Toni asiantuntija mainitsi sen, että LULUCF ei olisi hyvä esimerkki siitä, koska tietopohja ei ehkä ole tarpeeksi hyvä mutta onko sitten hyviä esimerkkejä, jossa pysyvät metsäkomiteat ja niiden asiantuntemus on otettu huomioon ja jos vaikutusten arviointi on tehty oikein metsän puolella myös. Kiitos. Pyydän, että ette ylitä puheaikoja 45 sekunnilla. Sitten edustaja Andrio. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin teitä aloitteesta ja kahta paneelipuhujaa myös. Ensinnäkin, vaikka tämä ei ole meidän suorassa toimivallassa, kysymys on yhteisestä perinnöstämme. Kuten komissiokin totesi, metsät ovat jonkinlainen hälytysmerkki ympäristön ja ilmaston kannalta. On hyvä muistaa tämä. Eikä olisi mitenkään asia, epäasianmukaista, olisi pikemminkin asianmukaista noudattaa vuonna 2014 suuntaviivoja, jotka olivat unionin metsästrategiassa ja meidän pitäisi arvioida sitä uudelleen ja tehdä sitä vahvempaa ja täsmällisempää. Minä olen tukenut tätä suunnitelmaa ja siinä pyritään yhteen erityisesti Forest Euroopan kautta. Ja minä halusin tietää, miten tämä kampanja etenee. Haluaisin myöskin nähdä, missä määrin me käytämme näitä eurooppalaisia foorumeita. No, tässä on aikamoisia siiloja. Meillä on myös laifohjelmaa ja muuta. Minkälaisia arvioita voimme tehdä näiden eurooppalaisten foorumien ja välineiden käytöstä metsätalouden kannalta? Kiitos, puheenjohtaja. Metsä on uusiutuva resurssi, mutta meidän täytyy nyt sitten keskittyä näihin kokonaisiin kasvusykleihin tutkimuksissa. Ja paljon tutkimuksia on jo tehty, mutta nyt täytyy heti todeta, että täytäntöönpanon osalta olisi vielä parantamisen varaa. Metsätät ja puu ovat monikäyttöisiä ja se nyt monimutkaistaa näitä tutkimuksia. Mutta meidän täytyy nyt mennä pidemmälle Euroopan tasolla, vaikkakin tämän jäsenvaltioiden kontolla ja Ängyn tavoin katson, että Euroopan täytyy nyt puuttua tähän asiaan. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, kun ajatellaan metsien tulevaisuutta. Eli millä tavalla Euroopan unioni tällä hetkellä no LULUCF tai BAKin tai muiden rahastojen kautta voisi puuttua tähän asiaan? Kiitos. Kiitos. Sitten Kopekan edustaja Horbert, olkaa hyvä. Kopakosekan edustaja. Puheenjohtaja parlamentin jäsenet, kiitos, että meillä on mahdollisuus esittää lyhyt lausunto. Totean, että kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, kun puhutaan Pariisin sopimuksen toimeenpanosta, kun puhutaan siitä, miten energian tulevaisuus on Euroopassa, nyt niin siinä puhutaan myös metsäpolitiikasta ja että haluaisimme tai emme, niin siinä tehdään metsäpolitiikkaakin. Meillä on tärkeää, että se, mitä muilla politiikan lohkoilla ja mitä siellä keskustellaan metsästä ja metsänomistajista, niin tapahtuisi johdonmukaisesti. Sen täytyy sopia yhteen, eikä pitäisi olla ristiriidassa, jotta metsänomistajat voivat ottaa itseään. Sen pitää auttaa heitä siihen, että he vahvistuvat että työpaikat voidaan pitää siellä maatiloilla. Meillä on moni muotoinen metsänhoito. Meille se on etusijalla oleva asia. Se on kansan malli Euroopassa. Puu ja metsä ovat raaka-aineita, joita käytetään. Niitä käyttää pitää vahvistaa eikä heikentää. Tarvitaan ennustettavaa strategiasta, tarvitaan kovin kipeästi, jos myös biotalous ja energia puusta ja uusiutuvasta äh, raaka aineista otetaan huomioon. Kiitos. Kiitos. Jos voisin pyytää sitten äh, hienoilta asiantuntijoiltamme kahden kolmen minuutin lyhyitä vastauspuheenvuoroja siinä järjestyksessä, kun haluatte. Thank you for the interesting questions. Kiitos näistä kysymyksistä. Ensinnäkin bioenergia No varmaan menisi kokonainen päivä, jos haluamme keskustella tästä metsien bioenergiakysymyksestä. Se ei ole mikään helppo asia. Se on tuhat erilaista asiaa. Eli on aika vaikea arvioida tätä ja onko se hyvä vai huono. Bioenergia on järkevä monissa paikoissa tulevaisuudessa, toisissa paikoissa taas ei. Mutta kuten alustuksessani totesin, niin uskon, että pitkällä aikavälillä metsäalan pystyy sitten korvaamaan fossiilisia materiaaleja uusiutuvilla biologisilla materiaaleilla. Me uskomme näin. Sitten joku kysyi tieteellisestä näytöstä ja onko sitä hyödynnetty riittävästi metsäpoliittisissa kysymyksissä. No minun mielestäni ei. Kuten totesin, meillä pitää olla vankkaa poli- tieteellistä vuoropuhelua metsäresursseihin kiinnittyy nyt enemmän huomiota. Ja meillä on nyt hajanaista metsäpolitiikkaa ja hyvin paljon myöskin vääriä tietoja liikkuu. Ja tieteellisessä vuoropuhelussa ei ole tärkeää olla ainoastaan aloitteellinen. Meidän täytyy keskustella asioista etukäteen, katsoa mitä mahdollisuuksia on. Ja näin voidaan luoda sitten hyvää vuoropuhelua, joka on rehellistä ja jonka kautta halutaan sitten päivittää poliitikkojen tietoja näistä asioista. Mutta yksi asia puuttuu vielä strategiasta ja hallintorakenteista. Jos nyt katsotaan strategiaa ja sen sisältöä, niin tämä asiakirja sinänsä on ihan hyvä. Siinä kaikki tärkeät kohdat. No, se on tietysti makuasia, mutta kaikki tärkeät asiat ovat mukana. Mutta onko tämä nyt sitten todellakin strategia, kun ajatellaan metsäpolitiikkaa Euroopassa. Ja kollegani mainitsivat erilaisia lainsäädäntöaloitteita, joita on tehty ilman, että olisi kunnolla katsottu tätä EUn metsästrategiaa. Sitten maaseudun kehittämisrahasto. Kuten komission edustaja totesi, kyse on yli 7 miljardista eurosta, eli noin 5 prosenttia näistä. Eli 5 prosenttia näistä rahoista ja 40 prosenttia tästä alasta, eli riittääkö tämä? No sitten toiseksi, miten nämä 7 miljardia vaikuttavat, kun ajatellaan EUn metsästrategiaa? Asia nyt arvioidaan huolellisesti ja meidän täytyisi nyt sitten katsoa, miten tämä vaikuttaa metsätalouden tehokkuuteen. No siinä taisivat olla minun puolestani kaikki. And thank you very much for the questions. I, I think... Kiitos puheenjohtaja, kiitos kysymyksestä. Poliisin relevantti kysymys on tämä toimivaltakysymys jne. Mutta jätetään se, että taaksemme. Minun kommenttini oli enemmän, että meillä on joko politiikkoja, jotka tarttuvat metsätalouteen kytkeytyviä asioita. Siksi luotiin EUn metsästrategia, ja pyytäisin kaikkea tätä lukemaan, miten tämä strategia mukavasti noin sivulla kuvaa strategian kontekstin, selittää, miksi sitä tarvitaan. Niin minä uskon, että sitä tarvitaan edelleenkin. On joitakin kysymyksiä, jossa on kysyjän nimeä oikein saanut selville, mutta yritän vastata kysymyksiin kuitenkin. Kysymys on, mitä hyvää metsästrategiassa on, mitä puuttuu? Meidän mielipiteemme on, että strategia ei ole asiakirja, joka pitäisi pistää mappiin ja siinä se strategia pitäisi mieltää työkaluksi, jolla saavutetaan tavoitteita – Kun on muutoksia, sope, strategia pitää sopeuttaa. Kun mietimme esimerkiksi EUn biotalousstrategiaa, kun mietimme maaseudun kehittämistä, kun mietimme biodiversiteettiohjelmia, meidän täytyy saada metsiä koskeva näkymme leivo, meidän täytyy leipoa tämä näkymä tähänkin sisään mukaan. Sitten onko hyviä esimerkkejä siitä, miten pysyvä metsäkomitea on vaikuttanut asioihin? Mainitsin työryhmän, joka käsitteli <clears throat> kestävyyskriteerejä. Me uskomme, että tulos oli hyödyllinen. Ja me luemme tämän riskipohjaisen lähestymistavan käsitteen, joka sitten otettiin mukaan komission ehdotukseen, joka koskee uusiutuvaa energiaa ja metsäbiomassan käyttöä. Ja kuulemamme mukaan hyvä kokemus oli myöskin tämä Euroopan metsäpalloinformaatiojärjestelmä, joka on tällainen modulaarinen järjestelmä. Tämä ei ole huolenaihe omassa kotimaassani, mutta olemme saaneet paljon myönteistä palautetta tuosta järjestelmästä, ja se on hyvä esimerkki yhteistyöstä. Ja sitten nyt kysymys Forest Europein kestävyyskriteereistä. Tätä on mainittu ennenkin. Idea tässä oli siitä, että kun me etettiin että siellä mietittiin kestävän metsäänhoidon kriteerejä. Nämä ovat käsitteitä, joita sovelletaan ja mietitään jatkuvasti. Toivottavasti pystyy vastaamaan johonkin kysymyksiin. Kiitos asiantuntijoille alustuksista, kiitos teille kysymyksistä ja kiitos vastauksista. Sitten toinen osuus. Siinä puheenjohtajana on Rova Kumpula-Natri. Olkaa hyvä. Thank you so much. It was well done. We are only five minutes. Kiitos hyvin tehty. Viisi minuuttia vain myöhässä, joten Pusekin puolesta, kun hän ei voi osallistua, mutta ITRE-valiokunnassa arvostamme kovasti tätä vuosittaista yhteistä julkista kuulemistilaisuutta metsästrategiasta. Se pidetään toista kertaa. Tässä osuudessa jalostusteollisuus, biotalous ja innovaatiot ja metsäsektorin osuus. Niissä kaksi puhujaa. Ensinnäkin herra Gutenberg, Saksan metsänomistajien liiton varapuheenjohtaja, anteeksi Euroopan <clears throat> metsänomistajien liiton varapuheenjohtaja. Hän on myös luonnontieteiden koulutukselta luonnontieteilijä. Herra Kuttenberg, olkaa hyvä. Members of the European Parliament. Kiitoksia puheenjohtaja Euroopan parlamentin jäsenet. Haluaisin onnitella, onnitella teitä tästä yhteisestä kuulumisesta kolmen tärkeän valiokunnan välillä. Tämä on tärkeä aihe Euroopan metsästrategia. Ja kiitoksia, että olette kutsuneet minut tänne. Minä edustan yksityisiä metsänomistajia ja kerromme hiukan omista näkemyksistämme ja odotuksestamme. Puhun ihan yleisellä tasolla näistä asioista. Eli keitä nämä yksityiset metsänomistajat ovat? Toisin kuin maanviljelyalalla, meistä ei paljon puhuta, vaikka meitä on paljon. Meitä on EU:ssa noin 16 miljoonaa. Lukumäärä on suuri, mutta valtaosa on pienomistajia. Keskimääräinen koko on noin viidestä kuuteen jalkapallokenttää. Ja siellä on eniten potentiaalia ja myöskin suurimmat haasteet. Tavoitteet ovat hyvin erilaisia, mutta tästä huolimatta me olemme hyvin yhdistyneitä, me kunnioitamme luontoa ja näemme luonnollisia prosesseja päivittäin metsissämme. Ja sukupolvien aikana olemme huomanneet, että yksi asia on tärkeämpää kuin kaikki ideologia. Kestävä metsähoito on mahdollista ainoastaan, jos meillä on todella kokonaisvaltainen lähestymistapa. Eli kaikki nämä asiat täytyy ottaa huomioon. Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa, että joka päivä täytyy löytää kompromisseja ja tasapainoa. Jos yhtä näistä kolmesta pilarista korostetaan liikaa, niin silloin koko järjestelmä romahtaa. Metsät ovat monikäyttöisiä. Mehän tiedämme, että sieltä saadaan happea, vettä. Metsät vakauttavat maaperää. Siellä on paljon erilaisia kasveja ja eläimiä. Se on maiseman kannalta tärkein tärkeää. Ja sieltä saadaan tärkeää resurssia, eli puuta. Jotkut ovat todenneet, että 2000-luku on puun aikakausi. Ja minä olen tästä täysin samaa mieltä. Mutta ainoastaan, jos me hoidamme metsiä, emmekä lähde seuraamaan mitään lyhytnäköisiä zeitgeist-tendenssejä. Me sijoitamme rahaa puihin, joiden kasvu kestää sata vuotta, joillekin mielestä se on typerää, mutta jos metsäpolitiikka muutetaan viiden tai kymmenen vuoden välein, niin silloin meillä ei oikeastaan ole motivaatiota toimia näin enää tulevaisuudessa. Viimeisen 300 vuoden aikana me olemme vähitellen parantaneet tietojamme kestävästä metsähallinnosta ja tietysti edelleen opimme uutta joka päivä. Mutta meillä on nyt riittävästi näyttöä siitä, että me pystymme tuottamaan puuta, ilman, että vaarannettaisiin metsän muita toimintoja. Ja me olemme halukkaita saamaan palautetta kolmansilta osapuolilta, jos tavoitteena on antaa meille lisää tietoa metsistä. Mutta se, mistä emme pidä, on se, että ideologian pohjalta sitten tehdään vaatimuksia. Ja metsänomistajina meillä on vastuu ympäristöstä ja meillä on myöskin rahoitukseen liittyvät riskit. Tämä on tärkeä ero meidän ja muiden sidosryhmien välillä. Ja siksi me haluaisimme nyt suosituimmuuskohtelua ja sitä, että omistajuussuhteita kunnioitetaan. Vuonna 1996 täällä Euroopan parlamentissa Sir David Thomas korosti tätä mietinnössään komissiolle ja neuvostolle ihan sanoi. EUn metsästrategiassa pitää ottaa huomioon se, että valtaosa Euroopan metsistä on miljoonien omistajien käsissä. Ja heidän täytyy hoitaa metsiä monella tavalla, jotta voidaan taata luonnonresurssien kestävyys. Näiden metsien omistajuusoikeuksia täytyy siis noudattaa. No, Tänään hänen suosituksensa ovat entistä ajankohtaisempia. EUn ensimmäisessä metsästrategiassa lähetettiin selkeä viesti muille aloille, eli että täytyy muistaa kokonaisvaltainen lähestymistapa metsissä ja täytyy muistaa myöskin toissijaisuusperiaate. No nämä kaksi tärkeää asiaa ovat nyt mukana tässä EUn metsästrategiakeskustelussa. Useinhan metsät vain nähdään osina muiden poliitikkojen aloja. Ja näitä seuraamuksia voidaan nähdä poliittisissa keskusteluissa, kun ajatellaan vaikka LULUCF, RED 2 tai muita metsiin liittyviä poliittisia kysymyksiä. Me uskomme kuitenkin, että EUn metsästrategia voisi olla paljon parempi, jos siihen suhtauduttaisiin vakavasti. Eikö johdonmukaisuus ollut päätavoitteena? Jos nyt ajatellaan EUn metsästrategiaa ja sitten YK ja Pariisin sopimusta, jotka jo mainittiin, niin ne ovat merkeitä, merkkejä siitä, että EUssa on johdonmukaista politiikkaa kaikilla aloilla. Ja nyt ollaan tarkastelemassa biotalouden strategiaa. Ja tällä tavalla voitaisiin ehkä tukea myöskin metsästrategian kokonaisvaltaista lähestymistapaa. me voimme päättää, vaikuttaako kuluttamisemme kielteisesti kolmansien maiden resursseihin ja viemmekö tätä jalanjälkeä EUn ulkopuolelle vai korostammeko luonnonvarojen merkitystä, kun ne kasvavat takapihallamme kestävällä tavalla. Kestävyyttä ei voida ulkoistaa. Metsät ovat tärkeä osa maaseutualueita – ja ne saavat aikaan kasvua ja vakautta, koska nämä materiaalit ovat käytössä monenlaisilla aloilla ja erilaisissa arvoketjuissa. esi investoivat metsiin ja saivat sieltä rakennusmateriaalia, polttopuuta ja myöskin esimerkiksi riistaa, sieniä ja marjoja. No, nyt monta sukupolvia myöhemmin me edelleen käymme metsissä hakemassa rakennusmateriaalia, bioenergiaa, tekstiilikuitua, hygienituotteita, purukumia, toisen sukupolven korkean teknologian materiaaleja, joita voidaan käyttää lähes mihin tahansa. Metsät ja puu ovat todellakin ainutlaatuinen uusiutuva energialähde, ja siksi Euroopassa tarvitaan kunnollista metsästrategiaa, jotta voimme käsitellä kaikkia näitä monimutkaisia politiikan aloja. Euroopassa me tiedämme, miten metsiä hoidetaan kestävällä tavalla, ja 2000-luvulla me olemme velkaa seuraaville sukupolville sen, että heilläkin on oikeus käyttää puuta yhtenä tärkeimpänä resurssina. Kiitos. Look at it, uh, three seconds left. <laughs> Kolme sekuntia olisi jäänyt aikaa. Sitten seuraava puhuja, herra Tomaszewski, jolla on myös tohtorin tutkinto metsätieteessä. Kun tiedeperusteisuutta haluttiin keskusteluun, hän on ollut neuvonantajana ympäristöministeriössä ja sitten myöskin valtion metsien pääjohtaja. Metsäalalla yli 40 vuotta. Herra Tomaszewski, olkaa hyvä. Lovni. Puheenjohtaja, hyvät eh, Euroopan parlamentin jäsenet. Toisin kuin edellinen puhuja, niin minä edustan sellaista tilannetta, jossa suurin omistusmuoto on me valtion metsät Puolassa. Noin 9 miljoonaa hehtaaria metsää. 80 prosenttia ovat valtion metsiä ja vain 19 prosenttia yksityisessä omistuksessa. 80 prosenttia siis julkisia. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin, että uusi metsästrategia ainakin Puolan oikeusjärjestyksessä se on lain toteuttamista, mutta kun tutustuin tähän uuteen politiikkaan, strategiaan, no, ei politiikkaan, vaan metsästrategiaan, niin sanon suoraan, että olin kovin tyytyväinen valtion metsien johtajana, koska se sopii oikein hyvin siihen, mitä Puolassa la- lainsäädännössä on vahvistettu metsistä. Kuitenkin haluaisin puhua sellaisesta teesistä, että nykyisessä tosiasiallisissa ja oikeudellisissa olosuhteissa tämä uusi metsästrategia on hyvin vaikea toteuttaa, toimeenpana kahdesta syystä. Ensinnäkin EUn tietyn toiminnan vuoksi, jotka liittyvät ilmastopolitiikkaan, on kovin vaikea pitää kiinni kestävän metsätalouden konseptista vuoden 2021 jälkeen. LULUCFstä on täällä puhuttu. Jos on niin, että metsän raaka-aineista määrätään äänestyksellä metsässä, niin Puolassa esimerkiksi täytyy vähentää vähentää monta prosenttia metsän käyttöä verrattuna siihen käyttöön, joka luontuisi, juontuisi luonnonlaista harva varmaan muistaa siitä, että kestävä tasapainoinen metsänhoito, metsätalous on ollut mallina talouden kestävälle kehitykselle yleensä. Mutta tilanteessa, jossa on äänestys eikä luonnon omat prosessit, niin sitten on selvää, että on vaikea päästä kestävään tasapainoiseen metsän hyödyntämiseen. Jos ei näissä määrätyissä rajoissa pysytä, niin osoittautuu, että kyllä metsät imevät hiilidioksidia, mutta sitten taas toiselta puolelta ne niistä tulee hiilidioksidipäästöjä. Sitten toinen ilmiö, joka saa minut epäilemään, että onnistutaanko metsästrategiaa toteuttamaan. On tällainen liike, joka perustuu siihen, että me yritetään määritellä, että ihminen eh, pidättäytyisi metsään prosesseihin puuttumisesta, kun metsä muka pärjäisi itsellään. Ei se ole totta. Teollisten prosessien vuoksi ja myöskin kaupungistumisprosessien vuoksi, sivilisaation kehittymisen vuoksi meidän metsäalueemme ovat fragmentarisoituneet, ne ovat saarekkeita. Ja noin puolitoista miljoonaa hehtaaria metsää tarvitaan tässä pohjoisessa osassa Eurooppaa, jotta voitaisiin puhua siitä, että siellä olisi luonnollisia prosesseja. Koska pääasiassa meillä ei ole aarniometsiä, ikimetsiä Euroopassa. Ja sitten jos on kyse metsistä, jotka ovat siis fragmentarisoituneet, niin metsätaloudella voidaan varmistaa kestävä metsätalous. Voidaan varmistaa se, että toteutetaan kaikki metsän funktiot, sekä yhteiskunnalliset, kuten myös ympäristön suojelulliset, sekä sosiaaliset. Ja haluaisin sanoa, että huolimatta näistä kielteisistä sanoista, niin, niin Puolassa on alettu toteuttaa uutta metsästrategiaa. COP24 kautta haluamme esitellä metsän hiilitalouden konsepti. Meidän laskelmistamme tulee esille se, että niin kauan kun ei metsätalouden, metsän hyödyntämisen periaatteita muuteta, niin esimerkiksi Puolan tapauksessa 31 prosenttia voidaan vähentämistavoitetta toteuttaa. 2018 jälkeen nostamme vapaaehtoisesti näitä päästölupia ja haluamme osoittaa, että tämä ei ole mitään mielikuvitusta, vaan se voidaan toteuttaa. Toinen tekinen kehitystoimi, johon olemme lähteneet, on tällainen arvoketju metsissä. Olemme lähteneet toteuttamaan puurakentamisen ähm, tukemista. Valtiomesissä voidaan toteuttaa vain puurakentamista. Siellä tehdään myös vuokrataloja. Ja äh, kolmas myöskin versio siitä hankkeesta on. Sitten energiapuu on myös kiinnostuksemme kohteena kaikki tietysti energiapuusta puhuvat, mutta kuitenkaan lainsäädäntö kukaan ei ehkä halua ottaa energiapuun määritelmään mukaan. Määritelmää ollaan odotettu pitkään valtion metsissä, jossa on pitkään hyödytetty puuta, joka sopii vain energiantuotantoon. Niin, että tuotetaan sähköä, energiaa ja lämpöä. Ja lopuksi haluaisin muistuttaa siitä, että organisatoris- oikeudelliset muodot voivat olla erilaisia metsätaloudessa. Alussa puhuttiin näistä suurista metsäpaloista. Haluaisin sanoa, että tässä on luonnon katastrofi kyseessä. 80 hehtaaria Puolassa paloi metsää. tämän organisaation rakenteen vuoksi, jossa valtiometsät toimivat, niin me pystymme hoitamaan metsäpaloja. Jos emme saa aikaan tasapuolista sapanosta metsätaloutta, niin sitten metsän maisemat muuttuvat tuhomaisemiksi. Thank you so much. Uh, now we have some... Kiitos. Nyt meillä on sitten aika kysymykselle minuutti ja pyydän pitämään puheenjohtajasta kiinni, kun minunkin täytyy lähtee aikaisemmin ja sitten Envi-kollega Potson puheenjohtajana. Rova Kato aloittaisi. Thank you very much, Chair, and thank you for showing us the pictures of your... Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos, että näytitte kuvia näistä kaunista metsästä. Olen hyvin tietoinen siitä, että tämässä maassa metsät tuhottiin ja ajat sitten ja mukava nähdä, että muut vetävät metsiä paremmassa kunnossa, mutta olen aika huolestunut metsästrategian yhteensopivuudesta Pariisin strategian kanssa. Kysymykseni molemmille kysyjille on, ovatko metsän käyttöasteet konsistentteja metsien maksimi hiilenabsorptioasteen kanssa, jättävätkö ne tilaa monimuotoisuustavoitteille? Polan tapauksessa kysyisin, Ymmärrän, että metsän peitto kasvaa, mutta samanaikaisesti suojeluttujen alueiden osuus pienenee ja Pollassa on 9 miljoonaa hehtaaria metsiä. Miksi te olette niin, äh, haluatte niin voimakkaasti melko pientä Biawitsan metsäaluetta äh, siellä tehdä hakkuita, vaikka siellä on biologisen monimuotoisuuden kautta takia on erittäin tärkeää, miten teidän toimintaan on vaikuttanut tämä 100 000 euron päiväsakko, jonka Euroopan tuomioistuin on nostanut 20. Müller. Seuraavaksi jäsen Müller. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Gutenbergille yksi kysymys. Eli tukevatko yksityisomistajat sitä, että jatketaan neuvotteluja tästä eurooppalaisesta metsäkonventiosta? Ja sitten puhuitte siitä, että tarvitaan johdonmukaisuutta metsäpolitiikassa. No katsotteko, että muut politiikan alat olisivat jotenkin liittyneet tähän omistajaoikeuteen? Sitten te puhuitte ylisääntelystä ja ideologiasta. Katsotteko, että se riittää, että meillä on tieteellisiä arviointeja siitä, mikä on kestävää metsätaloudessa? Nythän sitten täällä pyrimme siihen, että pystymme suojautumaan tältä ylisääntelyltä, vai uskotteko, että meidän täytyy tukea metsäpolitiikan riippumattomuutta, eli että muut politiikan alat eivät saa puuttua metsäpolitiikan kysymyksiin? Kiitos, herra Vaits. Niin, kysymykseni suoraan herra Tomaszewskille, metsä, valtionmetsien johtaja. Miten voitte minulle aktiivisena metsänhoitajana selittää, että kun kyse on maailman kulttuuriperinnöstä Natura 2000 ja sitten sillä verukkeella, että on kuoriaisia tammissa, pyökeissä, jotka ovat yli sata vuosi, sata vuotiaita, että niitä kaadetaan tässä mittakaavassa. Selittäkää. Herra Kuzmiuk. ja Kysymys johtaja Tomaszewskille. Pariisin sopimuksessa on metsille päästöjen vähentämisrooli hiilidioksidissa, mutta ilmastopolitiikassa EU:ssa tällaista roolia sillä ei ole. Mitä olette siitä mieltä tästä ristiriidasta? Kiitos. Mr. Mr. Linz. Herra Linz. Kiitoksia. Kuttenbergille yksi kysymys teen teitte selväksi, kuinka monipuottisia metsä ja vesi ovat. Metsällä on monenlaisia rooleja, mutta täytyy muistaa myöskin omistajaoikeudet ja toissijaisuusperinaate. Ja nyt puhutaan sitten metsästrategiasta, mutta monta kertaa tuli jo esille, että tähän liittyy monia muitakin kysymyksiä ja asetusehdotuksia, joita komissiosta on tulossa. Eli tällöin saatetaan puuttua näihin metsäkysymyksiin. Tarkoitan nyt LULUCF, eli tätä kolmatta pilaria ilmastopolitiikassa. Eli voisitko vielä lyhyesti kuvailla, katsotteko, että jos tulee hyvin tiukat säännöt, niin pystytäänkö vielä hyödyntämään metsää näin monella tavalla vai korostetaanko silloin jotain yhtä toimintoa muiden kustannuksella? Kiitos. I do not see more questions, so now uh, please. Uh, en näe muuta puheenvuoropyyntöjä, joten kaksi ja puoli minuuttia kullekin puhujalle. Päätetään viiden minuutin päästä. Ja sitten Envi-puheenjohtaja jatkaa. Gutenberg, olkaa hyvä. Thank you very much for these interesting questions. Kiitoksia kiinnostavista kysymyksistä. Ehkäpä aloittaisi viimeistä kysymyksestä, joka koskee LULUCF ja monikäyttöisyyttä. Tähän itse sitten vastaus on ei. Monikäyttöisyyden merkitystä ei ole kokonaisuudessaan hyväksytty. Jos lipun käyttöllä astaa rajoja. Siinä ei oteta huomioon metsäresurssien kehittymistä sekä tulevaa puun käyttöä, joka on maaseudun kehityksen kannalta avain kysymyksiä. Ja avain kysymyksiä sen suhteen, mitä me motivoimme nämä 16 miljoonaa metsänomistajaa niin, että käyttävät älykkäintä resursseja, joka meillä on Euroopassa. Ja kun me metsiä tarkastelemme, niiden rooli hiilinieluina on tärkeä rooli, mutta ei ainoa. Ja LULUCF keskittyy erityisesti metsään hiilinieluna juuri eikä tarkastele sen 12 roolia, eli varastointia ja sitä, että se voi korvata muita tekijöitä. Ja tämä hiilen taltioiminen ja vaihtoehtoiset käyttötavat, ne puuttuvat meistä LULUCFstä. Ja sitten Yleinen kysymys Forest Europe-sopimuksesta, joka on oikeasti sitova. Me tarvitsemme tällaista, koska se saattaisi olla ainoa voimakas juridinen viite, mikä meillä on. Me puhumme johdonmukaisuudesta. Ja sitten kysymys, yksi kunnia-arvoinen jäsen kysyi, Miksi Eurooppaa tarvitaan? Euroopan politiikassa on noin 400 politiikan välinettä, jotka ovat tekemisissä metsän kanssa suoraan tai epäsuoraan. Jos meillä on mitään juridista viitettä, ja tämä on kiintopistettä, meillä jää käteemme metsästrategia tai jotain muuta, jos meillä ei ole oikeudellista välinettä. Meillä täytyy olla jotain yleiseurooppalaista. Koska meidän täytyy säädellä asioita myöskin jäsenmaiden pohjalta. Silloin me voisimme toimia läheisyysperiaatteen suhteen. Meillä täytyy olla juridisesti yleiseurooppalainen sopimus, kun eurooppalaista meillä ei voi olla. Ja tässä on mainittujen eri välineiden ero. Rava Keito, kun te kysytte, onko tämä yhteensopiva Pariisin sopimuksen kanssa ja hiilen sitomisaasteen kanssa eurooppalaisesta ja saksalaisesta näkökulmasta. Eurooppalaisesta näkökulmasta käytämme 60-70 prosenttia vuotuisesta kasvuvarasta. Meillä on paljon liikkumavaraa. Eurooppa on, äh, Saksa on Euroopan metsäisin maa. Ja me emme koskaan metsästä ota enempää hiiltä kuin mitä sinne panemme takaisin. Jätämme, ehdottomasti toimimme kestävästi. Mutta on puheenjohtaja keskeyttää. He, he, pitäisi puhua myös korvausvaikutuksesta kuitenkin. Kiitos sitten, herra Tomaszewski. Olin kovin kiitollinen kysymyksestä, joka koski Bielovisen armiometsää pyydän ymmärtämistä, jos tulee vähän pidempi puhe, koska se mittakaava, jossa on, ei ymmärretä biologiaa, niin se varmaan oikeuttaa sen, että vähän pidempään puhun tästä asiasta. Bielaviesan aarniometsä ei ole aarniometsämaisemaa. Vuodesta 1948 kaikki metsävarat ovat olleet ihmisen vaikutuksen alaisena myöskin ennen sotaa. Sitä osoittavat Luftwaffen kuvat, jotka löydettiin amerikkalaisista arkistoista, osoittavat, että siellä on ollut hyvin intensiivistä metsätoimintaa. Euroopassa käytännössä myöskin kaikki metsät ovat seurasta ihmisen toiminnasta. Ja tämän ihmisen toiminnan seurauksena myöskin Puolassa on tullut ihan äh, ainutlaatuinen luonnon monimuotoisuus, eli klassinen esimerkki tasapainoisesta metsänhoidosta, metsän toiminnasta äh, biologisen monimuotoisuuden varastona. Esimerkiksi metsäraaka-aineen tuotannon yhteydessä se raaka-ainehan on hyvin ekologinen, Ja tähän liittyy myöskin puurakentaminen. Se ei ole siis äh, arniometsämaisema. Nyt sanotaan, että se olisi luonnonmaisema. Mikä luonnonmaisema on? Se on sellainen metsäinen luonnonmaisema, jossa on itsesääteleviä prosesseja. Kyllä puhuin siitä, että tällaisia itsesääteleviä prosesseja tulisi. Jos, tietässä puhutaan, jos olisi 1-2 miljoonaa hehtaaria metsäalaa. Nyt jos hehtaaria on vain 60 000, niin Bielaviesa on saarkes, koska on tämä metsätalouden fragmentarisaatio Euroopassa, eikä ole muuta mahdollisuutta pitää sellaista maisemaa, joka muistuttaisi luonnonmaisemaa tai maisemaa kuin että toteutetaan sitä metsätalouden metsänhoidon metodeilla. Valtion metsät. Bielaviesen Arnion metsän alueella, niin siellä ei metsä hakata, vaan toteutetaan ei aktiivisen metsänhoidon metodeilla nimenomaan suojelusuunnitelma, äh, joka koskee Natura 2000. Ja nyt kun tämä kuoriainen esiintyy siellä jaelti, niin siellä ei tule esiin luonnon maisemaa, vaan tuhon maisemaa, sellaista maisemaa, joka äskettäin kolme kuukautta sitten oli Borup-Tuholskin alueella. 80 000 he- hehtaaria paloi puolitoista Varsovaa, eikä kukaan sano, että se pitäisi ottaa luonnonprosessien haltuun. Me olemme tehneet ainutlaatuisia asioita, olemme inventarisoineet luonnonvaroja biologisen alueella. Esittelemme tulokset tuomioistuimen istunnossa todisteena siinä, että emme haittaa luonnon monimuotoisuutta, vaan ihan päinvastoin uudelleen luonnollistamme, renaturalisoimme nämä alueet. Sitten euro, 20 miljoonaa näitä kuoriaisia on löytynyt. No ette sitä ymmärrä, koska tietysti tämä on hyvin erityislaatuista tietoa. Biologinen monimuotoisuus ei ole kärsinyt. Siellä on eläimiä, lajeja, emme hakkaa biologiansa metsäaluetta teemme sitä, mitä olemme perineet äidinmaidossa metsänhoidosta. Sitten Pariisin sopimus ja LULUCF. Me COP24 aikana osoitamme, että hiileen perustuva metsätalous on mahdollisuus toteuttaa Pariisin sopimusta. Toivon, että voimme todistaa, että metsänhoidon metodeilla voidaan myötävaikuttaa hiili, hiilidioksimäärään ilmakehässä. Kiitos ja nyt valitettavasti minun täytyy itse lähteä ja meidän ei olta sovittuun tapaamiseen, mutta mielelläni Pavel Pots Envi-valiokunnasta jatkaa puheenjohtajana. Kiitos. Mennään sitten suoraan kolmososioon. Siellä puhutaan metsien ympäristöroolista ja metsän erinäisistä palveluista. Ja tässä osiossa on kaksi puhujaa. Ensin Hanna Aho, joka on metsä- ja ilmastokampanjoija FERN-verkostosta. Ja sitten Janvek Helsingin yliopistosta. Ja ensimmäinen puhuja on Aho, olkaa hyvä. Thank you, Chair. And I... Kiitos puheenjohtaja, parlamentin jäsenet kunnia olla täällä puhumassa ilmastosta ja metsästä, mikä voisi olla sitä tärkeämpää tällä hetkellä. Myönteinen viestini on, että metsillä on todellakin potentiaalia auttaa meitä pysymään kahden asteen alapuolella, jos toimitaan järkevästi. Ja nyt EUn metsät itse asiassa viilentävät ilmastoa. Mutta täytyy myös tunnustaa, että metsä voi olla myös lämpeämisen syy. Ja oikeastaan tiedetään jo, että maankäytön muutos, maanpeiton muutos on ollut syy noin 40 prosenttiin kaikesta lämpeämisestä vuodesta 1750, siis maailmanlaajuisesti. Mutta jos tarkastellaan EU-metsiä, metsänhoito on myöskin vaikuttanut lämpeämiseen 1750 lähtien ja siitä huolimatta, että meillä on kasvava metsäala. Syy, miksi metsänhoito on aiheuttanut lämpiämistä, on se, että lajien kokoonpanossa on tapahtunut suuria muisuksia. Havumetsäala on kasvanut. Tästä täytyy oppia, kun mennään nyt eteenpäin. Ja kysymys on se, että käytetäänkö EU-politiikassa potentiaalia hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. Mitä metsästä tiedämme ja sen ilmastovaikutuksesta? Luonnollinen, luonnollisesti monimuotoiset metsät ovat paras ilmastolle, koska ne voivat varastoida suuria määriä hiiltä ja jatkaa hiilen keräämistä satoja vuosia. Tätä ei ole usein ymmärretä myöskin kun lajeja on paljon ja geneettistä monimuotoisuutta on paljon, niin luonnon, luonnolliset tai luonnollisen kaltaiset myöskin pystyvät mukautumaan ilmastonmuutokseen paremmin. Se on tietysti ilmastonmuutoksen osalta hyvä uutinen. Sitten huonot uutiset ovat ne, että bio, monimuotoisuus ei menesty hyvin. Vain 2-3 prosenttia on koskematonta metsää jäljellä EU:ssa ja puun hyötykäyttö ja perinteiset hakkuut kautta linjan aiheuttavat biodiversiteetin menetystä EU-ssa. Itse asiassa on menetetty jo yli 500 lajia metsistä. Tämä pitäisi olla hälytyskelloja soittava asia. Tästä kuvasta näkee Natura 2000-alueen, siis luontolainsäädännön lippulaiva, ja se on hakattu täysin. Näin metsää suojellaan. miten sitten sujuu ilmastovaikutuksen osalta. Muuten <clears throat> huonot uutiset, surulliset uutiset on se, että hiilinielu alkaa vähetä. 2009 ja 2015 välillä oli noin 10 prosentin väheneminen. Arvioidaan, että tulevaisuudessa 2030 mennessä hakkuutasot kasvavat ja hiilinielu vähenee vieläkin enemmän sen myötä. 2050 kehityssuunta jatkuu. Ja kuten näkyy, vaikka metsäkatoa olisi vähemmän ja enemmän metsitystä olemassa olevissa metsissä, nielu vähenee. Siihen politiikkaan perustuen, jota jäsenvaltiot ennakoivat harjoittavansa. Entäs sitten hakkuiden lisääntyminen? Tässä näkee, mitä metsällä on tapahtunut sen jälkeen, kun on hakattu. Kuva on vähän pieni, mutta viesti on se, että hakkurin jälkeen yli puolet hiilestä menetetään ja yli 150 vuotta kestää sen palautuminen. Ja ilmastomielessä se on hyvin pitkä aika odottaa hiilen palaamista. Tietysti on merkitystä, että missä puu käytetään, mutta nykyisin sitä ei käytetä pitkän aikavälin tuotteisiin, vain viidesosa kaikesta puusta käytetään pitkän aikavälin tuotteisiin, muuten käytetään eh, selluloosaan, paperiin ja polttamiseen. Tämä pitäisi ymmärtää helposti, mutta en voi tätä enempää painottaa. Puun polttaminen ei ole hiilineutraalia kokonaisten puiden polttaminen on erityisen paha ilmastolle. Niillä puilla olisi paljon suurempi arvo muussa käytössä, esimerkiksi hiilen varastoiminen metsään tai pitkis, pitkän aikavälin tuotteessa. Tässä on kuvia Ranskasta, Suomesta ja Slovakiasta, anteeksi Sloveniasta sana puhuja, jotka osoittavat selvästi, että kokonaisia puita poltetaan energiaksi. Ja EUn energian alkaa kasvaa. Ja 2020 Äh, ennakoidaan, että koko 2030 puunkorjuu tulos käytettäisiin energiaksi ja vapautuisi ilmakehään. Tässä on tapaustutkimus Suomesta, mitä se tarkoittaisi ilmastotavoitteiden osalta. Meillä on uusi energiastrategia, jossa, äh, joka perustuu kovasti energi- puun energiakäyttöön. Ja sen yli puolella lisääntyisi nielumetsissä. Ja surullinen totuus on se, että tässä vain siirretään päästöjä sektorilta toiselle. Koska vaikka päästöjä vähenisi päästökauppasektorilla, niin takajako-asetuksen sektorilla sitten tämä vähennys lulusia fännielussa, niin itse asiassa tarkoittaisi että vähenemistä ei ole nettopäästöissä vuoteen 2030 asti. Eli suomalaiset eivät pystyisi hillitsemään ilmastonmuutosta tehokkaasti ennen sitä. Ja se on surullinen viesti. Mutta se myös osoittaa, että huono politiikka voi estää todellisia päästövähennyksiä. Minusta näyttää, että EUn politiikka ei vie meitä Pariisiin, koska jotta pidettäisiin kiinni astetavoitteesta, lämpöastetavoitteesta tarvitaan suuria ja nopeita vähennyksiä, myöskin negatiivisia päästöjä metsiä. Mitä parlamentissa voidaan tehdä? Voidaan varmistaa, että LULUCFn asetuksen kattaa päästöt. Ja siinä varmistetaan, että jos sinkit vähene äh, anteeksi, nielut vähenevät, niin sitten sitä seuraa toimia. Taloudelliset kannusteet ovat erityisen tärkeässä asemassa. Voidaan varmistaa, että meillä on nielutavoitteet hallinnointiasetuksessa ja varmistaa, että uusiutuvassa, uusiutuvien energialähteiden politiikassa ei anneta tukea kokonaista puiden polttamiselle. Täytyy tarkastella myös EU-rahoitusta, että se tukee suojelua ja elvyttämistä metsille. Haluan sanoa loppuun positiivista, koska meillä on turvallisia ja tehokkaita välineitä kasvattaa nieluja EU-ssa. Voimme äh, kohentaa tukia nieluille. Luonnonkaltaisia metsiä ja paljon hiiltä sisältäviä metsiä voidaan tukea, voidaan pysäyttää konversiossa, konversiossa hiili puolella luonnollisia hoitometodeja, joita on jo testattu. Niitä täytyy vain kohentaa. Voimme tukea luonnon monimuotoisuutta, voimme vähentää hakkuutasoa ja kiertää puu, puuta ja keskittyä pitkän elinjän puutuotteisiin. Tämä olisi oikea puustrategia. Sitten viimeinen diakuvani. Aikaa ei ole odottaa, täytyy toimia nyt. Ilma, kehälle tärkeitä ovat vain nettopäästöt. Lähde ei ole tärkeä. Täytyy huolehtia paremmin metsistämme. Kiitos ja hyvää onnea. Thank you very much. And our next speaker and last speaker. Kiitos. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Anna Viekko, olkaa hyvä. Thank you very much. Olen no, kiitoksia. Kuuletteko minua? Olen oikein tyytyväinen, että minut on kutsuttu tänne ja kerran teille miet raportista, jota olen meillä tekemässä. Otetaan sen tuosta sivupuolelta. Se on iässäkin tekemä. Se on Euroopan politiikkaneuvonnan tieteellinen neuvontakomitea ja tässä on ollut 19 asiantuntijaa 14 eri EU-maasta tekemässä – Tämä oli tieteellinen pyrkimys, yritys selvittää Euroopan metsien monikäyttöisyyttä. Aikaisemmat pohjat ovat jo siihen viitanneet. Ensimmäisessä diassa on pääviesti. Sitten vähän yksityiskohtaisemmin selitän niitä. Ensinnäkin me käsittelemme käsitämme selkeäksi, että jäsenmaat eivät pysty tarttumaan globaaleihin haasteisiin, kuten biodiversiteetin vähentäminen tai ilmastonmuutos omin keinoin, joten EU voi tarjota kannustimia, ohjausta myös politiikan muuttamiseksi. Nämä LULU-CF-ehdotusten pitäisi olla seurattavia niiden ei pitäisi mahdollistaa sitä, että päästöjä siirrettäisiin muilta sektoreilta metsätalouteen niin, että hiilipäästöt kokonaisuudessaan eivät kuitenkaan vähene. Ja näyttää, että näin kuitenkin kävisi, jos politiikkaa nykyisellään toteutettaisiin. Ja lopuksi tehokkain tapa välttää riskejä, kuten Bioviessan tapauksessa, ja lisätä metsien riskin kestävyyttä, sitä biodiversiteettia, lisätä metsävarantoja ja monimuotoisia metsiä, jotka kestävät stressiä. Meillä on kaikenlaista luonnon lähettämää stressiä, mutta meillä on myös keinoja vähentää niitä, sitä. Raportissa on faktoja EUn metsätilanteen faktoja. Painotamme sitä, että EU-ssa on hyvin erilaisia metsiä, omista, omistajuus vaihtelee, johtavuus vaihtelee, biologiset tekijät vaihtelevat, metsän omistajuus on kasvanut, metsä, se määrä on kasvanut enemmän kuin mitä metsää on kaadettu. Ja metsien monimuotoisuuteen kohdistuu paineita hakkutavoitteiden vuoksi. Metsätalous on tärkeä osa talo, monimmat talouksia, kuten kuulitte, mutta tämän läheisyysperiaatteen vuoksi jäsenvaltiolla on hyvin vähän He ovat määritelleet metsäpolitiikan kansallisten perinteiden pohjalta, eivätkä ole pahemmin pohtineet globaaleja haasteita, joihin metsä, siihen pitäisi tarjota vastaus me painotamme sitä tai toivomme sitä, että jolla pitäisi olla paremmat keinot tehdä selkoa näistä kansallisista eroista, mutta EU pitäisi tarjota myös jäsenvaltiolle selkeitä kannustimia parantaa metsähoitoa ja täyttää kansainvälisiä velvoitteita. Kuten hän mainitsi, metsät vaikuttavat sekä hiilinieluina että hiilen säilytys taltiointikeinoilla ilmastonmuutokseen, mutta tähän vaikuttaa metsän hoitotapa. Itse asiassa suuri osa hiilestä, joka metsästä kerätään, on takaisin ilmastossa alle 10 vuodessa. Eli jos haluamme parantaa metsien ilmastovaikutusta, pitäisi painottaa metsätä talouden tuotteiden käyttöä sen sijaan, että metsiä käytetään puuta poltettaisiin tai käytettäisiin sellun tuotantoon. tämä koskee myös EU-tavoitteita. Hakkuuden suunniteltu lisääntyminen esimerkiksi bioenergiaksi on erittäin haitallista ympäristölle, joten vaarana on, joten tämä voi kiihdyttää ilmastonmuutosta metsien mon, biologinen monimuotoisuus vähenee ja, ja metsähallin hoidolla se metsien hoito on ratkaisevaa biodiversiteetin säilyttämiseksi. Ja pitäisi suunnitella koko EUn tasolla, miten biodiversiteettiä säilytettäisiin. Miten sitten metsät otettaisiin ilmastoon politiikassa huomioon. Bioenergian käytössä metsä käytetään yhä enemmän mutta ei ole mitään takeita, että energiantuotanto lisäisi metsien monimuotoisuutta tai hiilen talteenottoa. Sitten nämä viitearvat, ja jos on tällaisen business as usual lähestymistapaa, niin mailla on kannustamia siirtää päästöjä muilta sektorilta metsätalouteen, mutta sillä ei ole mitään nettovaikutuksia ja jossakin maissa voidaan käyttää jopa julkisia tukia, että ei päästökauppa-alueelta siirretään päästö, päästökauppa-alueelta siirrettäisiin päästöjä ei päästökauppa-alueelle. Ja sitten vähän hiilitalous ja puun hyväksikäyttö. Meillä on paljon näyttöä, että hiilen säilyttäminen on erittäin tärkeä osa sosiaalisten tavoitteiden kannalta. Hyvät uutiset on, että metsän hoidossa metsän hiilen talteenotto lisää pitkän aikavälin puun tarjontaa ja lisää myös biodiversiteettiä. Että se on hyvä kahdessa merkityksessä. Esimerkiksi Pohjoismaissa, josta meillä on dataa ja analyysiä, tutkimukset antavat ymmärtää, että metsien, äh, hiilen tallentaminen metsään pystyssä oleviin puihin on yksi halvimmista keinoista vähentää nettohiilipäästöjä. Jos hiilen hinta on 15-20 euroa per hinta, olisi optimaalista tallentaa paljon enemmän hiiltä metsiin kuin nykyään. Miten luodaan nämä kannustimet? jäsenmaiden tasolla ja metsänomistajien tasolla. Tämä tal- metsien tal- hiilen talteenotto on myönteinen olkoisvaikutus. Ja se vapautuminen on kielteinen olkoisvaikutus, joten meillä pitäisi olla mark- subventioita markkinoille. Me täytyy tarjota oikea insentiivi, ja meillä, silloin me noudatamme tätä säästöttäjä maksaa ja puhdistaa ja ansaitsee. Samanlaista me näemme jo uudessa sellaisessa Kanadassa, mutta EUssa ei näe mitään toimia tässä hengessä. mikä on se taloudellisesti järkevää metsänhoitoa ja miten parantaa moni toimisuutta. Maksimituotto ei ole tässä hyvä perusta, vaan täytyy ottaa myös huomioon ilmastonmuutosriskit ja monikäytettävissä. Me ehdotamme, että monilla alueilla nämä sekametsät, jos Monenlaiset metsät tarjoavat korkeatason ekosysteemipalveluita ja vähentävät myöskin riskejä tulevaisuudessa. Thank you so much. And now... Kiitoksia. Nyt meillä on vielä muutama minuutti keskustelua varten. Eli täällä on seuraat listalla. Uh, Adam Kadenbach and Mr. Yar. Okay, I Eli puhelista suljetaan nyt. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Buda. Yksi minuutti ainoastaan, koska meillä on enää hyvin vähän aikaa. Foarte pe scurt, apreciez prezentările făcute, sunt foarte... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuuntelin näitä esityksiä, mutta yksi puute kyllä siellä oli. En tiedä, oletteko käyneet maaseudulla. Maaseudullahan käytetään puuta lämmittämiseen ja mitään vaihtoehtoja ei ole esitelty. Ja meidän täytyy muistaa kuitenkin, että kansalaisilla on tarve lämmittää itseään. Paljon ei ole öljyä, se on ongelma. Eli minun mielestäni komission pitäisi löytää ratkaisu tähän ongelmaan. Ja vielä haluaisin korostaa kaikkea, joka liittyy uusiutuviin energialähteisiin, esimerkiksi tuuli, aurinko ja muut voimat. Eli me kaikki tiedämme, millaisia ongelmia on metsien hallinnoinnissa. No kaikki tietysti haluaisivat, että metsiä on, mutta esimerkiksi Romaniassa hakataan paljon metsiä ja siellä on paljon ulkomaisia yhtiöitä, jotka hyödyntävät romanialaista puuta, mutta meidän täytyy löytää vaihtoehto puulämmitykselle. Kansalaiset tarvitsevat sitä ja vaihtoehto täytyy löytää. Kiitos. Now, um, Kiitos. Ja sitten Agnew. Listening to this present... Kiitos. Kun arvostuksia kuuntelee, niin saa vaikutelman, että jos puut jätetään omilleen, niin varastoivat hiiltä ikuisesti, mutta tietysti puut kuolevat ja kun kuolevat, niin mätänevät ja sitten hiilidioksidia palaa takaisin ilmakehään. Tai jos äh, sitten korjataan poltettavaksi, niin palautuu taas. Tai jos tehdään paperia, sitä voidaan käyttää ensin, mutta sitten se lopulta mätänee tai poltetaan. Ja hiilidioksidi palaa ilmakehään. Tai jos tehdään huonekaluja, niin sitten kestävät pitkään, mutta loppujen lopuksi pienet organismit ja hyönteiset hyökkäävät sen kimppuun, se kuivuu, mätänee ja takaisin hiilidioksidi menee ilmakehään Ja ainoa tapa estää se on hyvin vahvoja suojelu, näitä suojeluaineita siihen lisätä. Tätä kehää ei koskaan voida estää. Ja mitä enemmän ilmakehässä on hiilidioksidia, sitä nopeammin puut kasvavat. Kiitos. Ei unohdeta sitä. Thank you uh, very much. And... Kiitoksia. Seuraavaksi Kaadenpa. Ah, liebe Kollege Enju hat natürlich... Niin, kollega Enju sulki pois sen, että näistä puista tehtäisiin vaikka timantteja. Ehkä siitäkin voitaisiin keskustella. No ei kai. Haluaisin nyt kovasti kiittää näistä alustuksista, joita tänään kuulimme. Tämä nyt osoittaa jälleen kerran, että meidän täytyy olla valmiita käsittelemään näitä asioita erikseen, koska ei kyse ole vain siitä, mitä tehdään, vaan kyse on siitä, kuinka paljon on puita, minkä tyyppisistä puista on kyse. <clears throat> ja jos on metsä, niin se ei vielä ole hyvä metsä, ja hyvä metsä ei välttämättä ole hyvin hoidettu metsä. Eli meidän täytyy muistaa, että metsä vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja meidän täytyy tietää, miten metsiä hoidetaan kunnolla, ja sitten täytyy keskustella sillä, mitä tehdään näille tuotteille. No tämä lämmityskysymys on ihan selvä. Tämä tuli varmaan ihan selväksi. Eli tässähän oli kyse siitä, että ei saa polttaa kokonaisia puita. Eli tässä puhuttiin biomassasta, ja siinä täytyy miettiä, mitä osia tai mitä sukupolven osia biomassan tuotannossa hyödynnetään. No sitten tähän liittyy myöskin kysymys ilmastonmuutos. Sehän on vaara metsille. Holzbuchkin puhui tästä. Eli meidän täytyy nyt tarkastella tätä asiaa enemmän ja tietysti myöskin sitä, onko poltettu metsä yhtä hyvin, hyvä, helppo hoitaa kuin metsä, joka, jossa on vain yhden lajin puita. Eli tämäkin on asia, josta täytyy vielä keskustella. Ja sitten vielä yksi kysymys. Tutkimuksessa todettiin, että eri osissa Eurooppaa äh, metsittäminen on vähentänyt viljelysalaa. Eli onko tästä puhuttu? Eli tässä on puhuttu siitä tosiaan, että metsä on enemmän ja nyt viljelysalaa sitten vähemmän. Kiitos. Äh, Kiitos ja sitten jaa. Kolme lyhyttä huomiota. Vai kasvava metsä varastoi hiilidioksidia. Sitten kun äh, puuta korjataan, niin sitä tulee tilaa uudelle kasvulle. Sitten puun termisen arvon luokittelu pitäisi tehdä reilusti, tai polttaminen niin kuin sanotte, koska metsänomistajalle tämä on ihan selvää. Jos metsänomistaja on järkevää, niin hän arvioi, käyttää puuta mahdollisimman tahallisesti. Muita ma- käyttömahdollisia on, jossa lisäarvoa on enemmän, niin se ei johtaisi lämmön tuottamiseen siitä, mutta jos nyt hintasyistä näin tapahtuu, niin tietysti täytyy verrata vaihtoehtoihin. Minä sanoisin, että lämmitä mieluummin puulla kuin kaasulla tai ruskohillalla tai öljyllä. Se olisi se positiivinen puoli ja niin, että luokitellaan tämä lämpökäyttö, lämmityskäyttö reilusti. On parempi nämä jäännöspuut lämmittää kuin jättää sinne, kun siitäkin sitten tulee sitten hiilidioksidia kehään, niin sitten on säästetty kuitenkin hiili, ähm, ruskohilta ja öljyä. Kiitos. Sitten vielä kolme minuutin vastauspuheenvuorot, olkaa hyvä. Okei, okay, thank you. Um... Kiitoksia. Niin haluaisin vielä korostaa, että kun ajatellaan ilmastotoimia metsissä, niin luonnon monimuotoisuus tukee juuri tätä Tästä on paljon tutkimuksia, eli kun on enemmän luonnon monimuotoisuutta, niin silloin on myöskin enemmän kestävyyttä. Nämä asiat liittyvät toisiinsa. Eli tässä voivat kaikki voittaa. Ja se on varmaan helpotus. No millaisia vaihtoehtoja on sitten maaseudulla lämmittämiselle? No myönteistä on se, että meillä on vaihtoehtoja. No, ongelma on ehkä jakaa niitä mutta meillä on aurinkotoimaa, maalämpöä, lämpöpumppuja. Eli meillä pitäisi olla energiajärjestelmä, joka ei pumppaa lisää hiilidioksidia ilmakehään, vaan varmistaa sen, että hiili sidotaan metsiin ja tuotteisiin. Ja sitten kysyttiin puista, että kun ne kuolevat, niistä lähtee hiilidioksidipäästöjä. No, meidän täytyy nyt miettiä aikataulua. Ja viimeisessä kalossani oli se, että meillä on enää 10-20 vuotta aikaa, jos haluamme lieventää lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Politiikassa ollaan pahasti jäljessä. Ja jos ajatellaan 10-20 vuotta, niin meidän on varmistettava, että puuta käytetään sillä tavalla, että tänä aikana ei luoda mitään katastrofia joka olisi siis sitten peruuttamaton. Kiitos. Yes, thank you. And, uh... Ja no, viimeinen vielä. I, I echo what Hanna was... Myötäilen Hannan jo sanomaa. Mielestäni on vaihtoehtoja puulle lämmittämiselle. Esimerkiksi tuuli ja kun taloudellisia vaikutuksia perusteita verrataan vaihtoehdoille, niin pitäisi ajatella 20-15 vuotta eteenpäin. Nämä halvenevat koko ajan, energialämmön tuotannon vaihtoehdot. Pitäisi suhtautua avoimin mielin, tarkastella myös tulevaisuuden vaihtoehtoja, eikä miettiä vain öljyä, hiiliä, hiiltä puun vaihtoehtona. Puut kuolevat, ja vapauttavat hiiltä, varmasti niin, mutta ne myös imevät hiilidioksidia ja kasvavat nopeammin, kun sitä on enemmän ilmakehässä, mutta jos ajatellaan Pariisin sopimuksen aikamääriä ja 20 vuoden määrää, jota on, niin kaikki hiilimolekyylit, jotka ovat ilmakehässä, niin lämmittävät heti, kun ne ilmassa ovat. Tämä on se ilmastovaikutus päästöillä. Jos puut imevät ne, niin äh, sitten sadassa vuodessa ne on ehkä imeneet sen hiilidioksidin, äh, joka vapautuu, kun poltettiin. Maatalouden muuntuminen metsätaloudeksi on varmasti jossain mahdollista bioenergiaa. Ja nopean kierron metsät ovat olleet testauksen kohteena jossain Mutta toisaalta biofarmit, jossa on nopean kierron metsiä ja bioenergiaa tuotetaan sillä tavoin, niin siellä vaaditaan paljon vettä, ravinteita ja niillä on suuria ympäristövaikutuksia. Pitäisi olla varovaisia tällaisissa lähestymistavoissa. Niitä pitää analysoida ja tarkastella, mitkä ovat todelliset ympäristöedut niistä vaihtoehdoista. Päätän tähän ja sanon vielä, että tarvitaan todellakin kunnianhimoisia jäsenvaltioiden panoksia, osuuksia, jotta Pariisin tavoitteet voidaan saavuttaa. Se on viestimme raportista ja kehotan kaikkia rohkaisen sitä katsomaan. Ja. Kiitoksia. Meitä loppukin juuri aika, eli haluaisin vain kiittää asiantuntijoita ja komissiota paikallaolosta. Keskustelemme tästä tärkeästä ja monipuolisesta asiasta. Ja kuten kuulimme, meidän täytyy löytää tasapaino ekojärjestelmän palveluiden ja sitten metsien käytön välillä. Mutta voin luvata, että Euroopan parlamentti tekee parhaansa, jotta tämä tasapaino löytyy. Eli hauskaa illan jatkoa ja kiitoksia. Haluaisin vain muistuttaa, että E, metsien interryhmien kokous on 5J1 metsäpolitiikasta. Ja haluaisin myös muistuttaa kokouksesta MEPien salissa G-rakennuksessa. Tämä koktaitilaisuus, josta puhuin alussa. Kiitos yhteispuheenjohtajille miellyttävää illanjatkoa.